Välkomna tillbaka. Tervetuloa takaisin meidän valikuntakokoukseemme. Me aloitamme kiinnostavalla tuokiolla. Haluan valiokunnan nimissä toivottaa Vivian Reddingin lämpimästi tervetulleeksi valikuntakokoukseen. Hän on Euroopan komission varapuheenjohtaja ja hän on myös vastuussa oikeuskysymyksistä, perusoikeuksista ja kansalaisuudesta. Ja me erityisesti komission jäsen Redingin kanssa tulla keskus, tulemme keskustelemaan tasa-arvostrategiasta. Ja se, kuten tiedämme, kattaa poliittisesti erittäin laajan alueen. Olemme erittäin iloisia tästä mahdollisuudesta keskustella komission jäsenen kanssa tästä tulevasta tasa-arvostrategiasta, joten lämpimästi tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Ja annankin puheenvuoron suoraan komissaari Redingille. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, arvo puheenjohtaja. Päivää kaikille. Tiedätte, että yksi ensimmäisistä komission toimista maaliskuussa oli hyväksyä naisten oikeuksien peruskirja. Jokainen komission jäsen sitoutui siihen ja komissio kokonaisuudessaan sitoutui siihen, että näiden viiden vuoden aikana käsittelemme epätasa arvoa liittyviä asioita miesten ja naisten välillä ja naisten oikeuksien loukkauksia prioriteettiasiana. Haluaisin kiittää parlamenttia sitä, että se on painottanut tätä asiaa päätöslauselmassaan, jossa yksilöidään laaja kirjo toimia, jolla saadaan yhdistystä aikaan tasa-arvossa ja Rova Figueiredo. Häntä kiitän siitä, että hän on ollut hyvin hyvä inspiraation lähde, kuten kerroin teille. Teoria on hyvä. Nyt täytyy käytännön seurata perässä. Ja tässä se, sitten Tämä asia onkin vireillä nyt. Komissio tekee työtä strategian parissa, joka tulee, hyvä puheenjohtaja, ulos syyskuussa, joten voitte jo suunnitella valiokuntani työtä sen mukaan. Ja kuten jo kerroin, strategia ei ole pelkästään sen komission jäsenen strategia, joka näistä oikeuksista vastaa, vaan se on koko komission sitoumus. Sen vuoksi olen kutsunut kollegani kirjallisesti ehdottamaan toimia omilla toim- alueillaan omista salkuistaan, jotta tasa-arvosta voidaan saada konkreettinen tavoite. Ja nämä toimet liitetään tähän strategiaan niin, että kaikki te, jotka olette kiinnostuneita yhdestä tai toisesta politiikkalohkosta, joista kollegani vastaavat, niin näistä erityispiirteistä kunkin politiikkalohkolla voitte keskustella kunkin komission jäsenen kanssa. Ja kuten peruskirjassa on puhuttu, niin strategia perustuu viidelle prioriteetille. Taloudellinen tasa-arvo ja riippumattomuus, sama palkka samasta työstä – ja samanarvoisesta työstä tasa-arvopäätöksenteossa. Koskemattomuus, arvokkuus ja loppu sukupuoleen perustuvalle väkivallalle ja sitten myös tasa-arvo unionin ulkopuolella. En ole vielä varma, mutta saattaisin lisätä tähän kappaleen, joka olisi sektorit kattava. Se katsoisi tasa-arvo, asioita. Hallintovälineissä se saattaisi olla kuudes kappale, joka siihen lisättäisiin. Katsotaan miten mitä työ siinä edistyy. Taloudellisen riippumattomuuden osalta, että voitaisiin saavuttaa Eurooppa 2020 tavoite, Tein tässä valiokunnassa ja täysistunnossa olette myös puhuneet usein tästä Tavoite on se, että 75 prosenttia olisi työllisyysaste miehille ja naisille. Niin, tämä tavoite voidaan saavuttaa vain, jos saadaan enempi, enemmän naisia tö- töihin. Joten erityishuomiota täytyy kiinnittää osallistumiseen työmarkkinoille naisten osalta. Mutta se ei tietenkään riitä, että saadaan naiset töihin. Täytyy katsoa myös sitä, että mikä on työpaikkojen laatu, joita naisilla on. Minun ei varmaankaan tarvitse tätä teille kertoa. Te tiedätte sen, että naiset ovat edelleen yliedustettuina tällaisissa epävarmoissa työpaikoissa ja osa-aikaisissa töissä ja arvoiseksi katsotuissa äh, toimissa. Mutta tietysti tällainen riippumattomuus ei toteudu ilman, että on aitoja mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämä. Tässä todellakin tarvitaan kovasti useimmissa jäsenvaltioissamme lisää tukea tällaisille hoitopalveluille, lapsille ja muille eh, hoidet, äh, huolettaville. Kun sanon muut huolettavat, niin ymmärrän, että näitä, tarvitaan, näitä tulee yhä enemmän, kun väestö ikääntyy ja siihen liittyvät ongelmat kasvavat. Ja tässä yhteydessä tarvitaan myös joustavia työjärjestelyjä. Tämä on nyt hyvin henkilökohtainen huomio. Ihan lähitulevaisuudessa aion painottaa kovasti tätä solidaarisuusmallia sukupolvien välillä, mikä on perusta sille, että yhteiskuntamme toimivat Euroopassa. Ja tietysti naisilla on erityinen osa tässä. Saattaisi olla mielenkiintoista, että aloitetaan keskustelu siitä, että miten aiomme käsitellä tätä ongelmaa. Sitä ei tietenkään tarvitse ratkaista huomenna, mutta kyllä meidän täytyy asiaa alkaa käsitellä nyt, että nyt tulevina vuosina tehdään oikeat päätökset, koska vanhempien ihmisten hoito on ollut pääasiassa naisten käsissä tähän asti. Ja suuri osa sellaisista naisista, jotka eivät toimi tässä ammattimaisesti, niin kaikki tämä muuttuu tietysti. Haluamme enemmän naisia töihin. Tämä kysymys tulee esille, kun lapsemme ovat kasvaneet aikuisiksi. Eli kysymys ei ole usein rinnakkainen sen kanssa, että kasvatetaan ja koulutetaan lapsia. Ja koska naiset elävät pidempään kuin miehet, siitä tulee myös naisten ongelma. Eli miten sitten solidaarisuus ja tasapaino, tasapuolisuus. Siis ei ole mikään kiireellinen, eikä sitä tarvitse tehdä kerralla, mutta ajattelussamme meillä pitäisi olla se takaraivossa ja katsoa, että mitä vireille saadaan ja matkaan saatetuksi. Sitten palkkaero. Politiikka-aloitteita olemme suunnittelemassa yhteydessä myös työmarkkinaosapuolten kanssa ja yhtiöiden kanssa. Pidän tästä ideasta, että on samanpalkkaisuuden päivä, jotta voidaan lisätä tietoisuutta ja eurooppalaista keskustelua tästä asiasta, että olisi myös niin, että tiedotusvälineet kirjoittaisivat näistä asioista. Tämä varmaan otetaan esille tasa-arvopäätöksenteossa. Tiedät oikein hyvin, että se ei vielä toteudu. Ja voimat täytyy yhdistää ja ennen kaikkea muuttaa ajattelutapoja, jotta päästään eteenpäin. En myöskään sulje pois mahdollisuutta, että esitetään lainsäädäntöaloitteita tällä alalla. Yksi tärkeistä asioista äh, toimintaohjelmassamme on päättäväinen toiminta torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja varmistaa se, että uhreja suojellaan asianmukaisesti. Kuten olen jo ilmaissut, olen tekemässä työtä kattavan paketin kanssa, äh, jolla uhreja suojellaan, ja vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla esittelen sen. Me toimimme myös juuriaksemme pois naisten sukuelinten silpomisen. Ja tästäkin olen jo ilmoittanut teille, että tässä saattaa tulla, kysymykseen toimet, joihin sisältyy rikoslaki, sitä todennäköisesti tarvitaan, koska uskon, että ei ole mitään verukkeita hyväksyä tätä brutaalia käytäntöä, ei minkäänlaisia syitä hyväksyä sitä. Ja se sitten johtaa minut jo näihin ulkosuhteisiimme, koska tietysti jos jotain euro- tehdään Euroopassa torjuaksemme sukurinten silpomista, niin tämä voidaan tehdä vain, jos puhumme yhdellä äänellä ja toimimme saman logiikan mukaan myöskin ulkosuhteissamme. Tässä ehdotamme, että täytyy varmistaa ensinnäkin se, että sääntöjämme noudatetaan täysimääräisesti ehdokasmaissa. Ja sitten toiseksi teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa sekä valtiollisten että muiden kuin valtiollisten toimijoiden kanssa, jotta sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan edistää. Ja tässä ajattelen positiivisesti myös niitä toimia, joita, jotka kollegamme tekevät pelastuspalvelussa ja niin edelleen. Siinä täytyy ottaa näistä niin myös huomioon. Joka vuosi komissio raportoi saavutetusta edistyksestä ja haasteista, siis haasteista, joita edelleen on tasa-arvon alalla. Raportit annetaan, raportista saadaan pohja parlamentille ja neuvostolle ja muille avaintoimijoille pohjakeskustelulle Äh, niin kuin te, Euroopan puheenjohtaja, olette myös ehdottanut. Nyt odotan innokkaasti läheistä yhteistyötä kanssanne, jotta naisten ja miesten välistä tasa-arvosta saadaan todellisuutta EU-ssa ja myöskin ulkomailla. Yksi asia vielä tiedoksi. Tiedätte, että ensimmäinen heinäkuuta lähtien komission oikeusasioiden pääosasto, joka on siis riippumaton. E, siis se on erilainen sisäasioista nyt. Siihen kuuluvat kaikki oikeusalan asiat. Ja siellä on sitten nainen pääjohtajana. Nimi on François Lebay. Koska minä olen sitä mieltä, että monia naisia on sopivia. Heidät täytyy vain ottaa ja laittaa oikeisiin asemiin ja virkoihin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia komission jäsen Redding. Olen vakuuttunut, että koko valiokunta on samaa mieltä, että naisia on. Ja oikeat paikat vain pitää löytää. Lämmät kiitos, kiitokset tiedosta. Nyt odotamme keskustelua. Puhujalistalla ensimmäisenä on herra Romeva. Thank you so much. Kiitoksia paljon, rouva komissaari. Kiitokset siitä, että olette täällä ja kiitokset myös puheestanne ja niistä kommenteista, jotka teitte. Minun kommenttini liittyy tiedon pyyntöön ohjelmastanne. Yksi asia, joka nyt täytyy tehdä erityisesti, kun otetaan huomioon arvio, joka parlamentissa on tehty, lesbo- ja biseksuaalisista henkilöistä. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe ja me olemme erityisesti sanoneet, että me tarvitsemme, meidän pitää ottaa huomioon tiekartat näiden erityisten tilante- erityistilanteiden osalta. Me olemme pyytäneet myös ähm, sitä, että kiinnitettäisiin huomiota tähän monimuotoiseen syrjintään, koska jotkut jäsenmaat ovat hankaloittaneet tilannetta, mutta me voimme kuitenkin tehdä jotakin. Ja me olemme halunneet tietoa näistä tasa-arvokysymyksistä nimenomaan tässä tarkoituksessa olemme halunneet kiinnittää huomiota syrjintään, joka kohdistuu näihin mainittuihin henkilöihin. Ja EUlla pitää olla tällainen oma strategia, joka kattaa tällaisen sukupuoli identiteetti kysymyksen. Ensi syksynä me järjestämme kuulemisen ja kollegani tässä vieressä on mukana tässä järjestelyryhmässä ja kysymykseni on hyvin konkreettinen. Miten ja mitä eksplisiittisiä toimia olette kaavailleet tähän suuntaan, jotta voidaan tukea tätä äh, parlamenttia näiden toimien osalta, näiden aloitteiden osalta. Sitten toinen huomautukseni Kuten huomaatte, monet kollegat käsittelevät aihetta ja saattavat olla paremmin, paremmin perehtyneitä aiheeseen, mutta haluan kuitenkin ähm, mainita tämän. Tämä eurooppalainen suojelumääräys, se on ollut monimutkainen kysymys, mutta tässä talossa on monia ihmisiä, jotka kannattavat tätä aloitetta. Me tarvitsemme sitä Silloin voitaisiin tehdä käytännön tasolla monia asioita. Meillä olisi myös oikeusperusta, mutta olkaa, voitte olla varma siitä, että tämä parlamentti tai enemmistö löytyy tästä parlamentista. No ei sitä vielä ole äänestetty, mutta voin sanoa, että monet todellakin kannattavat tätä ja toivomme, että voimme mahdollisimman pian saada aikaan ja että komission puolelta tulee jotakin sellaista niin, että voimme tehdä työtä siihen suuntaan, kuin meidän odotetaan tekevän ja kuin, mihin me toivomme tekevämme työtä. In... Kiitoksia herra Romeva. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle pohjalle, haluaisin sanoa, että 11 ihmistä on ilmoittautunut puhujalistalle tällä hetkellä. Ja pyydän solidaarisuutta meppien kesken niin, että pyrimme puhumaan mahdollisimman lyhyesti, mutta kuitenkin kysymykset selkeästi ilmaisten, niin että saamme myös aikaa vastausten kuunteluun. Joten vetoan teihin. Puhukaa mahdollisimman lyhyesti. Nyt Rova Cornelissen, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, että tulitte tänne Rova Redin. Minulla oli ilo käydä keskustelua teidän kanssa Strasbourgissa viikko sitten ja niin odotan seuraavaa tapaamista. Kaksi kiitosta. Tuo General Governance, äh, tasa-arvo ja hallinta olisi oikein hyvä lisäys asiakirjaan. Tuen sitä. Kiinnostavaa oli myös kuulla teidän sanovan, että tehdä ehdottaa lainsäädäntöä, joka liittyy päätöksentekoon. Se on välttämätöntä. Viime vuosikymmenenä Olemme yrittäneet kaikkea muuta, mutta se ei ole oikein toiminut niin hyvin. On asia, jota ette maininneet ja halusin reaktionne siitä. Yksi on, alan kuulostaa vähän rikkinäiseltä levolta, mutta isyysloma, jos haluamme lisänäisiä työmarkkinoille. Meidän täytyy jakaa äh, korvaukset on hoivatyö tasaisemmin sukupuolten kesken. Ja tämä on symboli miehille, että heidän täytyy osansa tehdä isyysloman muodossa. Olette puhuneet siitä, että koko komissio on tässä strategiassa takana ja kaikki muutkin komissaarit lisäävät toimia tähän listaan – Kysymykseni on, miten tätä prosessia valvotaan? Työllisyysvaliokunta on esimerkiksi tekemässä työllisyyssuuntaviivoja. Me olemme ottaneet aika paljon näitä niille aika voimakkaan tasa-arvo näkökulman. Pyrkikö komissio toimii tämän edistämiseksi ja neuvostamiseksi? Tämä koskee myös vihreätä kirjaa koskien eläkeitä. Olemme sitä mieltä, että siinä pitää olla voimakas tasa-arvon näkökulma. Lopuksi EAS-neuvotteluissa e oli mukana lauseke sukupuolten tasa-arvosta kaikilla tasoilla ja Minusta ulkosuhdepalveluiden seurannan täytyy toimia hyvin, jotta varmistaisimme, että rekrytointi on tasavertaista alusta lähtien. Tack fru Cornelissen. Kiitos Rova Cornelissen ja sitten puheenvuoroa Rova Bauerille. Thank you very, very much. I would like to... Kiitoksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tämän mahdollisuuden käydä keskustelua Rova komission kanssa jostakin hyvin kuumita hattia olevista asioista. Haluaisin ottaa esille äitiysloman, josta koskevan direktiivin. Haluaisin kysyä teiltä, mm, miten te ajattelette tästä menettelytavasta? Meillähän on tulossa vaikutusten arviointi aika pian, toivotaan niin. Silloin kun päätettiin vaikutusten arvioinnista, niin meillä oli teidän lupauksenne jakaa tämä sitoumus koko komissiolle. Komissio lupasi, että se valmistelee vaikutusten arvioinnin isyyslomasta. Tämä pidennyksen ja 100 prosentin ajan tai 100 prosentin palkan asia oli parlamentin tavoitteena. No sitten on saatu komissiolta tällä välin tietoa, että teidän vaikutusten arvioinninne valmistuu vasta ensi vuonna. Miten siis käsitellä tätä asiaa? Ja voimme odottaa jotakin lausuntoa vaikutusten arvioinnista, mikä tämä todellinen proseduuri olisi. lähempää työsuojelta. Se pitäisi olla toisessa direktiivissä ja kaikki muut asiat toisessa direktiivissä. Ehkäpä me todellakin odotamme mielipidettänne tästä. Mitä tulee sitten palkkaeroon, haluaisin kysyä teiltä, mitä ajattelette, että miltä pohjalta lähtisitte poliittisiin aloitteisiin, koska tai poliittisiin kannusteisiin, koska äh, monissa maissa yritystasolla on tiedon puutetta, koska ei ole velvoitetta julkaista tietoja naisten ja miesten palkkien välisistä eroista yrityksen sisällä. No sitten kolmas viimeinen kysymys koskee työllisyysasteen nostamista naisten osalta – neljäsosan lisäyksestä olisi kyse. Joten näissä olosuhteissa en voi kuvitella, että ilman todellakin vakavia toimenpiteitä siihen suuntaan, että perhe ja työelämä voidaan sovittaa yhteen niin, että tämä tavoite voitaisiin saavuttaa. Haluaisin kysyä, suunnitteletteko jonkinlaisia uusia Barcelonaan tavoitteiden kaltaisia tavoitteita hoivapalveluissa esimerkiksi. Ja kun ajatellaan, että viime vuosikymmenellä Barcelonan tavoitteita ei saavutettu. Niin mikä siinä suhteessa tällä alalla olisi teidän tavoitteenne? Kiitoksia vastauksista. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Rouva komissaari, on aina ilo käydä keskustelua kanssanne, koska olette hyvin tarkkana siinä, että vastaatte kaikkiin kysymyksiimme ja olette hyvin sitoutunut tämän valiokunnan työhön. Minulla on yksi kysymys, tai pari kysymystä. Ensimmäinen, mitä suunnittelette tässä demokratiavajeessa – nyt, mitä voidaan tehdä, jotta saadaan naisten rooli ja naisten asema paranemaan, kun ajatellaan tätä demografista kriisiä ja miten sitä voitaisiin pehmentää etukäteen. Me tiedämme, että 80 prosenttia pitkäaikaishoidosta suoritetaan perheissä ja 90 prosenttia naisista näissä perheissä hoitaa käytännön työn. Eli tätä kannattaa tarkastella lähemmin. Sitten toinen kysymys liittyy yleisesti sukupuolikysymyksiin. Me tarvitsemme usein näyttöön perustuvaa todistetta politiikan aloilla. Ja kun ajatellaan sosiaalista ulottuvuutta ja sosiaalista alaa, niin miten voidaan saada lisää rahoitusta näihin pilottihankkeisiin ja tutkimuksiin, koska tällä tavalla voisimme saada enemmän tällaista asiantuntijuutta näihin päätöksentekotapahtumiin. Kiitos Rova Parvanova. Seuraavaksi Rova Romero Lopez. Ja sitten annan puheenvuoron Redingille vastauksia varten. Ja jatketaan sitten puhelistalta. Romero Lopez, pyydän. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset rouva Redingille siitä, että hän on tullut tänne paikan päälle tapaamaan meitä. Kiitokset myös siitä henkilökohtaisesta panoksesta, jonka olette antaneet taistelun naisten puolesta ja esimerkistä, jonka olette antanut, kun ajatellaan näitä kysymyksiä. Erityisesti viittaan tässä nyt avioerolainsäädäntöön ja haluan kiittää teitä viimeisestä aloitteesta tällä alalla. Kuten tiedätte, minä olen eh, Libe-valiokunnassa tehtävän mietinnön esittelijä. Siinä käsitellään tätä suojelumääräystä ja jotkut jäsenmaat ovat eh, olleet tässä voimakkaasti mukana. Tämähän aloitettiin tehtiin Espanjan puheenjohtajakaudella. Totta kai direktiivi on olemassa jo tämän alan direktiivi on, siis, mutta kun nyt meillä on tämä Lissabonin sopimus ja meillä on uusi soveltamisala, jota voimme käyttää, koska on rikoksia, jotka vaikuttavat suoraan naisten fyysiseen e, identiteettiin ja haluaisin tehdä joitakin kysymyksiä ja hälventää joitakin väärinkäsityksiä, jotka liittyvät suojelumääräykseen. Komissio ei ole vielä antanut meille virallista paperia, virallista asiakirjaa tästä, mutta viitataan kuitenkin tähän aloitteeseen, jossa, jolla voidaan kattaa kaksi etappia. Kun puhutaan tästä kahdesta etapista, niin mitä komissio tarkkaan ottaen tarkoittaa ja mitä mieltä olette siitä, että tällaista jäsenmaiden aloitetta, aloitteessa puhutaan tällaista viranomaisesta, joka nimitetään ja sitten voidaan päättää, mikä viranomainen on vastuussa tai päätösvaltainen silloin, kun tällaisesta suojelumääräyksestä päätetään – onko mahdollista, että on tällainen valittu viranomainen kussakin jäsenmaassa, joka päättää, onko tämä tuomari päätösvaltainen. Ja sitten ovatko nämä hallinnollisia vai siviili, eh, siviilipuolella tai, tai sitten esimerkiksi minun omassa maassani tuomarit ovat, toimivat rikosoikeudellisella puolella – kun he käsittelevät kodeissa tapahtuvaa väkivaltaa. Ehkä olisi hyvä, että voisimme jo etukäteen ajatella tätä tilannetta niin, että voisimme välttää tietyt ristiriidat erityyppisten oikeuksien välillä. Ehkä tämä päätös voisi eh, ratkaista nämä erilaiset tulkinnat, oikeustulkinnat. Tämä on sosiaalinen ongelma, poliittinen ongelma, mutta se on lisäksi juridinen ongelma. Juridiset ongelmat ovat juristien ongelmia ja heidän pitää ne ratkaista. Me olemme Euroopan parlamentin edustajia, me olemme poliitikkoja ja me ratkaisemme erityyppisiä ongelmia kun ajatellaan sitten tätä väkivaltaa, joka liittyy pakkoavioliittoihin tai sukupuolielinten silpomiseen, niin on otettava huomioon myös sukupuoleen kohdistuva väkivalta tai muun tyyppinen väkivalta. Ja näin on kyse kuitenkin omien maidemme kansalaisista, jotka joutuvat näiden väkivallan tekojen kohteiksi. Ja kun neljäs kesäkuuta, kun neuvosto kokoontui, niin eräs bulgaarialainen Anna Baraskevova murhattiin täällä Brysselissä ja hänen äm, asioitansa ratkaistiin Luxemburissa. Eli kaik, monenlaisia asioita tapahtuu. Meidän täytyy katsoa, miten tällaisiin kirjallisiinkin tapauksiin voidaan löytää ratkaisu. Kiitos. Me tänne puheenvuoron komission jäsen Reddingille kysymyksiin vastaamiseksi. Olkaa hyvä. Well, thank you. Kiitos, arvo puheenjohtaja. Ensin herra Romeva. Olen samaa mieltä, että kyseessä myös monenkertaisesta syrjinnästä liittyen esimerkiksi sukupuoleen taas kysymykset, ne täytyy ottaa huomioon. Tähän asti kollaboraattorini Dana on aina ollut paikalla – kun tästä on keskusteltu täällä tai jäsenvaltiossa, osoittaakseni, että otamme tämän vakavasti. On hyvä, että teillä on kuuleminen tietoisuuden lisäämiseksi. Aina kun jäsenvaltiossa on ollut ongelmia, olen ottanut sen esille. olen ainakin nämä äärikannat pyrkinyt ampumaan alas, jotta, jotta ottaisimme asiat humanimmin huomioon. Työllisyyden suhteen on ilmeisesti ratkaista 2006 syrjinnän vastaessa direktiivissä työllisyyden ulkopuolella. Syrjintädirektiivi on vielä jumissa neuvostossa. Kerroinko teille tai live-valiokunnalle? Paljonkaan toivoa ei ole, että jumi suma aukeaa, koska älkää unohtako, tarvitaan yksimielisyyttä. Meidän täytyy edistää asioita muilla keinoin kuin auttamalla tuota direktiiviä eteenpäin tällä hetkellä. Mitä soilumääräykseen tulee, kysymys on hyvin monimutkainen. Ja kun se niin monimutkainen on, emmekä voi jättää sivuun siihen liittyviä juridisia kysymyksiä. Juridiset kysymykset saattavat olla sellaisia, että juridien, jur, juristien pitää niitä käsitellä, mutta me olemme lainlaatijoita. Tuomarit pitää lakia soveltaa, lait pitää laatia niin, että luomme oikeusvarmuutta, jotta tuomarit ja juristit soveltaisivat sitä, mitä olemme säätäneet, eivätkä kyseenalaistaisi työtämme. Meidän täytyy löytää järkevä keino tällaista turvakeinojen hyväksymiseksi yhdessä maassa, niin että muiden maiden viranomaiset voivat, voisivat niitä noudattaa. Me olemme tällaista räätylöttävät oikeudet periaatetta pyrkineet luomaan. Ja näihin kysymyksiin puuttumiseksi komissio tulee lanseeraamaan Läkö Ranskaa Ranskan kansallispäivänä ja onnittelut Ranskalle kansallispäivästä huomenna. Viidestoista päivä komissio lanseeraa julkisen kuulemisen, jossa valmistellaan kattavaa pakettia, joka liittyy käytännön toimiin, jotka esitellään 2011. Tarkoituksena parantaa tukea ja suojata sellaisten väkivallan ja rikosten uhreja ylipäätänsä, naiset mukaan lukien. Nyt alkaa konkreettinen työ. Ratkaisujen löytämiseksi me tarvitsemme oikeusvarmuutta uhreille. Rova Cornelissa. Tasa-arvoon ja hallintaan liittyvä ja päätöksentekoon liittyvä luku ja lainsäädäntö, jota ennakoimme. ja pitäisi kestää viidestä kymmeneen vuotta tehdä tutkimuksia ja miettiä, mitä voisi tapahtua. Meidän pitää edetä askel askeleelta. Ja että pääsisimme maaliin. Ja minä tarvitsen, että vastuu minun käsissä. And that answers also on other... Ja mitä Isyyslomaa tulee ja muihinkin niin kysymyksiä, joita Rauva Vauri on esille. Isyysloma, äitiysloma. Tiedän, parlamenttiin vaikutusarviota ollaan tekemässä. Kuten luvattu, komission vaikutusarvio äitiysloman pidentämisen kustannuksista ja isyysloman kustannuksista on käynnissä. Meillä menee pitkä aika kunnon vaikutusarviointiin. You do not have that experience yet from making from the parliament to make parlamentit ja neuvosto ei niillä ole mitään kokemusta Neuvosto teki ehdotuksia vaikutusarviointia. Näette, mitä tapahtuu. On hyvä, että komission pitää tehdä kunnollisia vaikutusarviointeja. Se on vankkaa työtä. Ja niihin lait, lainsäädäntöehdotukset voi paljon paremmin perustaa. Joskus on hyvää kiirehtiä hitaasti, jotta saataisiin toteutettava tulos, josta molemmat lainsäädäntövallan käyttäjät voivat so- päästä sopimukseen mukaan. lukien tämän lisäksi vielä työmarkkinaosapuolet, jotka täytyy ottaa mukaan. Nyt lisään tähän vastaukseen Rova Bauerin kysymyksen, joka kysyy minulta, eikö meidän pitäisi tehdä kahta asiaa yhtäältä äitiyslomaa ja isyys ja muu lomat osana toista juridista kehikkoa. Siinä voisi olla järkeä, luultavasti. Näette, mitä tapahtuu, kun pistää kaikki monat yhteen koriin. Koko prosessi hidastuu. Tänään luin, en muista koska sain, viikon vanhan Euroopan yhdistys ja järjestön kirjeen. Ja mietitäänpä, mikä on tehokkainta naisille. Maksimalistinen ehdokostus, tai hieman arkipäiväisempi ehdotus, joka saattaisi onnistua. Te tiedätte minun vastaukseni. Minä olen hyvin luksemburilainen. Me pyrimme asioihin, jotka toimivat. Uh, let's see if we can uh, advance on this. Katsotaan, pääsemmekö eteenpäin. Mitä työllisyyssuuntaviivoihin tulee, oli ilo kuulla, että parlamentti on tuonut naiset. Naisten asema selkeämmin esille. Teistä, että komissiolla aluksi oli linja, että monet asiat olivat implisiittisiä. Otin huomioon, että muutitte tämän. Mitä eläkkeisiin tulee? Olen jästänyt ja vahvan sukupuolen liittyvän pointin, joka liittyy tähän eläkevihreän kirjaan, koska eläkkeet ovat ongelma naisille. Mutta ei ainoastaan liittyen oikeuksiin. Mutta meidän pitäisi miettiä myös sitä, että myös naisia ja köyhyyttä. Jos on osa-eläke tai varhaiseläke ja naiset elävät pitempään. Ja lopuksi päätyvät köyhyyteen. Me haluamme välttää tämän. Tämä on erittäin monimutkainen kysymys. Ja siksi komission vihreä kirja joskus lehdistössä luen, että komissio on päätänyt tehdä jotain. Ei, komissio on tarvinnut vähän pohdittu. See how we go on, but I think, Madam Chair, it will be very important if, uh, if, if uh, the Women's Committee comes in strong with the women. Mutta jos tasa-arvovaliokunta esittäisi naisnäkökulman. Sitten äh, sukupuolten tasa-arvo ulkoasian palvelussa. Se on aina tavoite. Mä sanon, että minun täytyy tehdä päätös ja löydän naisia, jotka ovat hyviä ja aina löydän hyviä naisia. Laitan hänet johtavia asemiin. Jokainen voi tätä tehdä, kun naista etsitään. Rova Bauer, olen jo vastannut hänen kysymykseen äitiyslomasta, sukupuolteen palkkakuilu, transparenssi. Tarvitaan seurattavuutta yksityisellä sektorilla, julkisella sektorilla. Barcelonan tavoitteet. On häpeä. Jos meillä on tällaisia ei-sitovia bla bla tavoitteita, näette mitä tapahtuu. Ei yhtään mitään. Eli ottelen jotain tapahtuu jossain jäsenmaissa. Mutta ei se ole mitään pyydetty. No, Laita tuolle aktivoida voida. Rouva että haluaa keskeyttää minut vai? Vai haluatko minun niitä vähän nopeasti? Sanoako? Puhu nopeammin, ruvaa rouva vai? Demografinen kriisi on pitkä pitkän aikavälin kysymys. Mutta se on edessä. Näemme kehityskulut. Joskus meillä on vaikutus täällä, että me työskennettelemme, katsomme taaksepäin, huomaamatta, että ajat, ajat muuttuvat nopeasti. Me täytyy löytää vastauksia muuttuviin aikoihin. Ei jättää ongelmia päälle. Että Eli valmistaudutaan tuohon. Tässä on tutkimus, siksi meillä on tämä instituutti. Olette oikeassa. Haluan perustaa ehdotukseni näyttöön. Yleensä sitä milloin ei ole, milloin oletuksia. Lakia voi perustaa, perustaa of uh, legislation, you cannot base it on a... Lainsäädäntöehdotuksia ei voi perustaa olettamuksia quickly take up its full capacity of... Eli me tarvitsemme evidenssiä, johon viittasitte Rava Romero Lopez avieroista. Kun tekee järkevän ehdotuksen, vaikka se on alkuperäinen, kysymys oli ensimmäistä vahvistetusta yhteistyöstä – toimielimen kesken. Euroopan parlamentti massiivisella enemmistöllä ja neuvosto nopeasti parlamentin jälkeen synnyttävät yhdessä uraurtavaa lainsäädäntöä, joka erityisesti ottaa naisia. Lennen jo vastannut kysymyksiä, määräyskysymyksiä. naisten sukupuolen silpaminen on se minä tällä hetkellä arvioin, emmekö me voisi tehdä tästä eurooppalaista rikosta. Tämä olisi keino välttää sitä, että, että se olisi rikos jossain maassa ja ei toisessa maassa. Eli ensimmäinen täytyy löytää määritelmä. eli rikoslaista vastaavana komissaarina pyrin siirtymään tähän suuntaan. Miksi sanoit, että pyrin tähän suuntaan? Koska olen uudella alueella, minun täytyy olla hyvin varovainen, erityisesti rikoslainsäädännössä. niin, että kansalliset parlamentit eivät hylkäisi ehdotusta tätä. Joten jos näette kansallisten parlamenttien jäseniä, puhukaa heille tästä. Heidät täytyy saada mukaan. Ei. Stort tack, vi Paljon kiitoksia, nyt siirrytään eteenpäin. Ja vetoan teihin, että pysytte puheen lyhyesti. Sillä puhujalista on kasvanut. Ronald Thompson you, Madam Chair. Uh, and thank you, kiitoksia, kiitoksia komission että tulette tänne ja keskustelette kanssamme. Keskustelemme niin hyvin hedelmistä meillä täällä parlamentissa. Panen merkille sen, mitä sanoitte peruskirjasta ja koko komission valtavirtaistamisesta asiaan. Haluaisin kysyä, onko tällä aikataulua, koska olemme sellaisessa tilanteessa nyt, että meillä on strategia, vihreälle taloudelle. 80 prosenttia työpaikoista nyt vihreän talouden piirissä ovat miesten dominoimia työpaikkoja. Oettinger ja Hedegaard aikovat luoda nyt 10 miljoonaa uutta työpaikkaa 2020 strategian, uusiutuneen energian su- suurilla investoinnilla 2020 vuoden mennessä. Milloin Hedegaard ja Oettinger ottavat sanovat sanat Women ja Agenda, koska he eivät koskaan puhu tasa-arvoasioista. Ilmeisesti tämä olisi tärkeää. Naiset ja työmarkkinat ja tällainen riippumattomuus. Arvostan kovasti 2020 strategiaa, jossa on tavoite 75 prosentin osallistumista työmarkkinoille naisten keskuudessa, koska tässä kaikki voittavat mielestäni. Toisaalta naiset saavuttavat taloudellista riippumattomuutta ja toisaalta, ja tätä täytyy, tätä täytyy pitää koko ajan mielessä, Euroopan kilpailukyky. Miten Eurooppa voi kilpailla globalisoituneessa maailmassa? Ja tietysti kilpailemme. Meillä on hyvinvointivaltio. Ja nämä asiat liittyvät siihen, että paljon ihmisiä on työmarkkinoilla, joten 75 prosenttia on hyvin tärkeää, mutta meidän täytyy myös saada kaikki mukaan ja kaikki mukaan myös yrityksissä naiset eivät vastaa, ole vastuussa talouskriisistä, koska he eivät olleet koskaan pankkien johtokunnissa. Tästä täytyy saada lainsäädäntöä. Monet yritykset Deutsche Telekom ovat ottaneet 30 prosentin kiintiöt käyttöön omassa yrityksessä, koska heidän mukaan ei, meillä ole varaa siihen. Me, meillä pystyy kilpailemaan näin etelä. Lainsäädäntö olisi todellakin paikallaan tässä. Sitten kun puhutaan palkkaeroista, äitiys- ja isyyslomista, Televisio on usein osoittanut tässä parlamentissa, että on yhteys palkkaeroja äitiysloman välillä. Mitä naiset ansaitsevat suunnilleen yhtä paljon siihen saakka, kunnes tulee lapsia. Sen jälkeen palkkaero nähdään kasvavan enkä suvaitse, tai voi ottaa mitään keskustella palkkaerosta tosissaan, jos ei puhuta samassa yhteydessä perhe-elämän tehtävien oikeudenkuvasta jakamisesta ja sekä naisille ja miehille työelämän ja perheelämän kunnallisesta yhteensovittamisesta. Oli Kantaan oli täällä. Hän sanoi, että alusta lähtien Eurooppa on aina lähtenyt ensimmäisenä liikkeelle – tasa-arvoasioissa kaikissa jäsenvaltioissa. Eurooppa lähti ensin liikkeelle. Mutta nyt saadaan päättyä siihen, että ollaan se pienen yhteinen nimittäjä. Jos jatkamme sellaista lakien säätämistä, jotka ovat alhaisimmalla tasolla jäsenvaltioiden keskuudessa. 17 jäsenvaltiota on sellaista, joilla on isyyslomalainsäädäntö. Miten voidaan mennä takaisinpäin? Ja Eurooppa on, tarkoittaa jotain edistyksellisestä äänestäjillemme. Tack fru Thomsen. Eh, Kiitos, rouva Thomsen. Merci madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissaarille siitä, että hän on tullut paikalle tälle suurelle työmaalle, joka käsittelee miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja totta kai tämä antaa meille paljon. Haluaisin tehdä teille hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, mutta me tarvitsemme niihin konkreettisia vastauksia. Ensimmäinen huolenaiheeni liittyy siihen, että on lainsäädäntöä, joka käsittelee tasavertaista palkkausta tietyissä tai joissakin maissa, ja tämä lainsäädäntö ei kuitenkaan pysty muuttamaan tätä tilannetta. Miten voidaan mennä pitemmälle, jotta todellisuudessa syntyisi todellinen palkkojen tasavertaisuus. Tämä koskee sekä julkista että yksityistä sektoria. Usein maissa, jotka ympäröivät meitä, oma maani mukaan luettuna, näyttää sormella jul- ö, yksityistä puolta ja osoitetaan, että ero on julkisen ja yksityisen välillä, mutta tämä koskee molempia sektoreita. Osittain tämä selittyy äitiyslomalla, mutta ei kuitenkaan kokonaan. Sitten toinen kohta. Te puhuitte esityksenne lopussa, että naisia täytyy nimittää sellaisille paikoille, sellaisiin tehtäviin, jotka kuuluvat heille. Miten voisimme tehdä yhdessä työtä, jotta voisimme olla tehokkaampia ja saisimme aikaan sellaisen tahtotilan, jotta naiset joilla on pätevyys, voisivat saada samanlaisia tehtäviä kuin miehet tasavertaisesti. Kolmantena seikkana, mitä voimme tehdä sitten, kun käsittelemme tätä työdirektiiviä, jotta joustavuus työajoissa olisi myös mukana – yhtenä elementtinä, kun rakennetaan tasa-arvoisuutta miesten ja naisten välille. Kiitoksia. Tack. Och nästa talare är... Kiitoksia. Seuraavana Rova Jimenez, olkaa hyvä. Si, <clears throat> Kiitoksia. Hyvää päivää. Rova komissaari, kiitos siitä, että olette tullut paikalle. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulen teidän puhuvan ja tiedän, että olette sitoutunut – tähän tehtävään. Meillä oli aamulla tilaisuus kuunnella tasa-arvoministeriä, joka edusti Belgia, puheenjohtajavaltiota Belgia Ja hän kertoi kokouksesta, jotka, jossa esitellään tutkimukset, joissa käsitellään ö, taistelua ö, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, joka kattaa eri väkivallan osa-alueet haluaisin kuulla konkreettisista toimenpiteistä ja konkreettisista edistysastikleista, joita voidaan sisällyttää lainsäädäntöön, koska Euroopassa on paljon maahanmuuttajia, naisia, joiden tilanne on hyvin hankala. Haluaisin, että voitte luottaa meihin ja kollegoihini. Me tuemme teitä minä olen, kuten herra Romerokin mainitsi, tässä suojelumääräyksen, ähm, suojelumääräystä koskevan mietinnön esittelijänä ja olen kuullut kuukausien ajan erilaisia mielipiteitä tästä asiasta, mutta on tärkeää, että nyt syntyy sellainen laki, jota voidaan soveltaa, mutta meiltä voitte todellakin odottaa suurta tukea olemme samaa mieltä näistä kysymyksistä ja haluamme todellakin pyrkiä siihen, että nämä asiat hoidettaisiin paremmin ja tehokkaammalla tavalla. Haluaisin myös kuulla mielipiteenne ja ehkä myös pelkonne siitä, tai tähän kysymykseen liittyen parlamentti, kuten tiedätte, on tehnyt aloitteen pohjalta paljon työtä ja olisi hyvä kuulla myös al- muita yleisiä aloitteita alalta. Uskon, että myös meidän pitäisi kohdistaa toimia, jotka auttaisivat terrorismin uhrien tilannetta. Haluaisin tietää, olisiko tämä aloite myös täydentää meidän aloitettamme. Ja uskon, ja uskon, että tekin olette samaa mieltä, että meidän täytyy tehdä todellakin tässäkin asiassa yhteistyötä toimielinten välillä, koska nämä, tämä, nämä, näiden uhrien tilanne on hyvin hankala ja tarvitsevat tukemme. Eh, fru Papadopoulos. Mrs. Commissioner, welcome to our meeting and thank you for... Komission tervetuloa kokoukseen. Muutama kysymys. Haluan sanoa, että olen tyytyväisenä kuuntelen teitä. Haluan sitten alhaalta ylöspäin, tai tällaisia maalaisia ehdotuksia tehdä, koska kun puhutaan tasa-arvoista tekijöistä monivuosien ajan sekä täällä eh, että kansallisessa parlamentissa ja neuvostossa, Aina puhutaan esteistä tasa-arvolle, mutta valitettavasti emme ole saavuttaneet kovin paljon edistystä. Tarvitsemme selkeitä laadullisia tavoitteita, vertailtavissa olevia tilastoja, ja yhteisiä kriteereitä menestyksen mittamiseen kussakin maassa ja aikatauluja, jotta voidaan visiot toteuttaa, jotka meillä on. No tämä yleinen lausuma ensin. Kysymykset ovat erityisistä kysymyksistä. Kotiväkivalta. Sanoitte, että teette työtä kattavasta paketista uhrien hyväksi. Haluaisin kuulla lisää yksityiskohtia ja erityisesti kysymykseni koskee sitä, että missä määrin aiotte hyödyntää olemassa olevaa olevia töitä, olemassa olevaa työtä, jota Euroopan neuvostossa jo tehdään äh, kotiväkivallasta, koska tiedän, että siellä on tehty paljon hyvää työtä. Ja se pitäisi olla perustana sille, mitä täällä Euroopan unionissakin tehdään, jotta voidaan pärkeisyyttä välttää. Toinen kysymys koskee sukuelinten silpomista. Olen tietoinen siitä, että kyllä arabimaissa, joskin uskonnoissa, tämä on rikos naisia vastaan. Sama koskee kunniarikollisuutta. Ja sitten koskee myös naisia, jotka olivat syntyneet eurooppalaisissa maissa. Ja heidän kaappauksia. Minä olin Euroopan neuvostossa ja tein tiedonkeruumatka Marokkoon tästä asiasta. Kysymykseni. Sanoitte, aiotte varmistaa sen, että noudatetaan, että ehdokasmaat noudattavat täysin tätä asiaa koskevia sääntöjä. Tiedän, että kunniarikollisuutta tapahtuu Turkissa. Haluan kysyä teiltä, mitkä ovat tehokkaat keinot, joita EUlla on käytössään painostaakseen Turkkia, jotta tällaiset rikokset loppuvat naisia jo vastaan? Koska paljon puhutaan, mutta mitä ei tapahdu. Kolmas kysymys koskee mainoksia. Aamulla puhuimme seksisistä mainoksista ja kaikki olivat sitä mieltä, että todellakin monissa tapauksissa Mainokset usein propagoivat ja luovat uudelleen naiseen ja miehen ruumiisiin liittyviä stereotypioita. Ja kysymykseni on, haluatteko esittää direktiiviä, jos olisi tehokkaita välineitä ja eettisiä koodista, jotta voidaan varmistaa se, että mainokset ovat vastuullisia. No se on todella vaikeaa, koska tässä on ongelmaa. Sitä miten naiset, naisia kuvataan. Ja viimeinen kysymys koskee naisten yrittäjyyttä. Sain äskettäin kirjeen, jossa kysyttiin minulta, että komission jäsen ja EU, ovatko ne halukkaita syvällisesti käsittelemään esteitä, jotka estävät naisten yrittäjyyttä tai pitävät sen hyvin alhaisella tasolla Euroopassa. Nämä esteet liittyvät siihen, että ei saada rahoitusta, ei ole tukiryhmiä, puuttuu neuvontaa ja olemassa olevat ennakkoluulot ja ettei luoteta naisiin kovin paljon. Tiedän, että Yhdysvalloissa 80-luvulla arvioitiin uudelleen asioita ja se johti naisten yrittäjyyslakiin, Aloitteko, aiotteko yksityiskohtaisesti tutkia näitä esteitä, jotta saadaan asiaa koskeva direktiivi aikaan? Kiitoksia. Siis ja... Thank you. I thought you'd forgotten about me back here. Ajattelin, että unohdit minut, kun olen täällä perällä. Paljon kiitoksia komission ja sen Reddin kiinnostavasta johdannaista ja myönteisestä näkemyksestä. Pyrin puhumaan nopeasti, kun paljon on nyt ollut sanottua. Nämä kolme johdannomaista kohtaan, niin nämä kolme tasa-arvon aluetta, johon te pyritte, nämä tärkeitä. Mutta lainsäädäntö on vain niin hyvää, kun se käyttöön ottaa. Ja se ei toimi kauhean hyvin, ellei sillä ole jotain pihviä taustalla, eli naisten voimaanottamista, naisten itseluottamusta käydä kilpailuun tasaisella pelikentällä. Ajatelkaapa huone, huonetta täynnä miehiä, joilla on puvut päälle. Sellaiset, jotka ajattelevat, että he omistavat maailman ja saavutaan mitä tahansa. Haluaisinpa kenen tahansa fem ja valikoinen jäsenen. Nämä tähän huoneeseen. Minä veikkaan, että he saisivat mitä haluat, koska naiset täällä ovat voimakkaita, itse, heillä on itseluottamusta ja he uskovat, että he kykenevät saamaan muutoksia aikaa. Ja että kaikki naiset ovat tuollaisia ja sitä varten meidän täytyy ajatella koulutusta, aloitetaan nuorista tytöistä, hänestä tehdään nainen, menestyvä sellainen. Niin minulla on tässä kiinnostava artikkeli, josta tietää, että, että vastavalmistuneet miehet eivät saavat huonommin työtä. Tämä on brittilehdestä, jossa sanot, tässä sanotaan, että vastavalmistuneet naiset saavat paremmin töitä. Haluaisin tästä ajatella, että he saavat samanvertaista työtä kun puhutaan koulutuksesta ja voimaannuttamisesta, niin käytännössä, jos tarkastellaan ensimmäistä ehdotusta, äh, yhdenvertainen taloudellinen riippumattomuus, niin kuten kollegat ovat todenneet aikaisemmin, ovat naiset, joilla on työpaikan naisyrittäjät. Olen työskennellä tuolla alueella ja olen kirjoittanut teille kirjeen ja koordinaattorit ja kokoukset tuli tekemään ehdotuksen ja tässä on kaikki asiakirjat, joita tarvitaan Amerikassa on tehty hyvää työtä tällä alueella ja haluaisin, että naiset ovat luottavaisia. Mutta heillä on työkalut työskennellä halvissa rajoissa. Koulutus, naisten voimaanottaminen, naisten auttaminen menestymään valitsemallaan alueella. Figureiden, olkaa hyvä. Obrigada, senhora president, senhora eh, Kiitoksia puheenjohtaja, rouva komissaari. Kiitokset. Totta kai odotan mielenkiinnolla tiettyjä asioita. Haluan siis tietää, olemmeko saaneet aikaan tällaisen pysyvän panoksen tasa-arvoisuuden rakentamiseksi. Olen sitä mieltä, että se mitä tässä kerroitte niistä pyynnöistä, joita on osoitettu kaikille komissaareille, jotta heitä muistutetaan tasa-arvoisuudesta. Tämähän on horisontaalinen kysymys, jota pitää soveltaa kaikilla politiikan aloilla. Ja se on tärkeä asia. Odotan tietyllä tavalla uteliaana. Haluan kuulla, miten kukin komissaari on suhtautunut tähän pyyntöön, joka, jonka olette esittänyt kollegoillenne. Ja täytyykin paremmin analysoida se, miten eri sektoreilla sitten tilanne muuttuu ja miten komissaarit työskentelevät tämän alan parissa. Sitten toisena haluan sanoa, että naisten asema työmaailmassa, työelämässä on huolestuttava, ei ainoastaan lukujen valossa, kun ajatellaan työttömyyttä, epävarmoja työpaikkoja, heikkoja tuloja. Kaikkihan tämä johtaa tietysti matalaan eläkkeeseen, mutta tässä on myös menty taaksekin päin lainsäädännössä, kun ajatellaan etiyteen liittyviä kysymyksiä. Ehkä voitaisiin ajatella muutamia ajatuksia, jotka saisivat tavallaan ne maat ja yritykset, jotka noudattavat ja kunnioittavat näitä kysymyksiä, ne saisivat arvot, parempaa arvostusta – mutta sitten voitaisiin ajatella tällaista mustaa listaa niiden tapausten osalta, jossa lainsäädäntöä ei noudateta esimerkiksi äitiyslomakysymyksissä, kun ajatellaan sitä, että ongelmia tulee enemmän ja enemmän, koska on koko ajan enemmän naisia, enemmän äitejä, jotka käyvät työssä. Minä olen saanut paljon valituksia, valituksia, jotka tulevat omasta maastani, mutta myös muista maista – sitten kun ajatellaan tasavertaisia mahdollisuuksia, niin on tärkeää, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota. Nämä ovat ehdotuksia, jotka haluan esittää ja ehkä ne ovat ehdotuksia, jotka vastaisuudessa voidaan vielä, jolle voidaan antaa konkreettinen muoto. Sitten tämä työ tai palkkasyrjintä on nykyään epäsuoraa enemmänkin. Ja siksi tarvitsemme uusia metodeita ja tiedän, että ILO yrittää käyttää joitakin uusia metodeja, jotka mahdollistaisivat sen, että voidaan arvottaa naisvaltaisia työpaikkoja ja aloja sitten viimeinen huomautukseni liittyy budjettiin. Meillä on esityslistassa vielä tänäänkin budjettia koskeva kohta. Ja kun ajatellaan tasa-arvostrategiaa, niin pitäisi olla oma budjetti. Ja meillä pitäisi olla rahastojen vahvistamista, kun ajatellaan edistystä tai eri sektoreita, jotka koskettavat suorasti naisia, mutta tätä tarvitaan myös taistelussa köyhyyttä vastaan. Minimipalkka on kysymys, josta Euroopassa pitää edelleen keskustella. Meidän täytyy taistella myös erityisesti naisten köyhyyttä vastaan, koska useissa tapauksissa naiset ovat juuri hankalammassa tilanteessa. On hyvä, että osallistutte tähän prosessiin, josta itsekin pidämme tiukasti kiinni. Ja kun ajatellaan direktiiviä, joka säätelee isyys- ja äitiyskysymyksiä, se on tarpeen. Meidän pitää korostaa näitä positiivisia elementtejä, meidän pitää olla kunnianhimoisia ja tämähän merkitsee sitä, että emme kasvata naisten taakkaa äitiyden osalta. Se on kuitenkin tarvita, ta- tarpeellista, jotta voidaan taata Euroopan unionin jatkuvuus. ved... Kun olen vedonnut kollegoihin, että he puhuvat lyhyesti, pyrin puhumaan lyhyesti. Ensiksi uuden ää, tasa-arvostrategian vaati kaikkien komissiojäsenten jäsenten osallistumisen. Siksi haluaisin selkeytyksen muiden komission jäsenten ehdotukset tullaan liittämään tähän strategiaan. Kysymykseni on, josko ne, nämä liitteet, onko niillä sama status kuin tasa-arvostrategialla? Toinen kysymykseni on terveyskysymys, naisten terveys – Usein kun naisten terveydestä, puhutaan usein ainoastaan reproduktiivista seksuaalisista oikeuksista, mutta terveyskysymyksissä on myös toinen tasa-arvon näkökulma. Naisten hoidossa tapahtuu syrjintää. Kysyisin, ottaako komissio tämän esille strategiassa. Kolmas konkreettinen kysymys on te olette luvanneet, että keväällä 2011 me saamme ehdotuksen, miten taistelemme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kysymykseni, onko tämä ehdotus koskee tämä eri muotoja äh, lähisuhteissa tapahtuvia, äh, su, perhesuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa ja muuta sukupuolelle liittyvää tai sitten neljäs lyhyt kysymys, kun puhutaan työllisyysasteessa. Me puhumme usein tarpeesta löytää parhaat käytänteet. Onkohan komissiolla tiedot eri jäsenvaltioiden työllisyysasteesta tietoja? Näettekö, näettekö onko yhteyksiä korkean työllisyysasteen ja, ja hyvän lastenhoito järjestämme hyvän vanhustenhoitojärjestelmän välillä. Ja myöskin vanhempainlomaan liittyvää lainsäädäntöä. Tässä konkreettisessa kysymyksessä nyt myös puheenvuoro Saborska. Okay. okay. J'étais complètement perdue. Uh, merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja, rouva komissaari. Haluan kiittää teitä, että olette paikalla. Ja kiitokset eh, näistä vastauksista rouva Bauerille, tai jos vastauksista, jotka annoitte rouva Bauerille eh, liittyen eh, äitiysloma direktiivin. Tiedän, että tässä on kyse monimutkaisesta asiasta. Haluaisin kuitenkin tehdä lisää kysymyksen. Näen, että rouva Estrella, joka on esittelijä, ei ole paikalla. Ja, ja ehkä siksi haluankin lykätä tämän kysymyksen esittämisen myöhempään ajankohtaan. Posta. Gentile commissario, volevo chiedere eh, tre questioni. La prima... Haluaisin kysyä kolmea kysymystä. Ensinnäkin te olette että pyritte horisontaalisempaan näkemykseen hallinnasta ja tasa-arvosta, jotta 2020 strategia ei aiheuttaisi vain ongelmia, että te seuraisitte asioita operationaalisella tasolla vuoteen 2020 mennessä. Tämä voisi olla hyvä idea myöskin Euroopan tasa-arvostrategiaan, mm, rakennerahastoihin, koska rakennerahastojen käyttöä pit, siinä tasa-arvo pitää valtavirtaistaa ja mutta ilman valtavirtaistamista te ette saa naisnäkökulmaa rakennerahastojen täytäntöönpanoon ja sitten olen olen kiinnostunut direktiivin vaikutusarviointiin. Tämä koskee äitiyslomaa ja ja isyysloman lisäksi en halua, että suositukset ovat pelkkiä lukuja ja matemaattisia en halua, että naiset että sitä. Äitisloma vain kustannustekijä, se on liian kallista. Että työelämän pituuden vaan pitäisi olla ainoa tasa-arvomittari. Joitakin tämä voisi hyödyttää, toisia ei. Me haluamme ajatella, että äitiysloma huomioitettavaksi työuraan pituuden määrittämiseksi, koska muuten naiset eivät täyttää eläkeoikeutta saa. Nyt, nyt meillä on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vuosia. Mitähän naisten osastossa on? Onko komissiolla jotain yhteenvetotapahtumaa? Onko teillä erityisaloitteita, jotka keskittyvät erityisesti naisten köyhyyteen ja syrjäytymiseen, ottaen huomioon, että se erityisesti naisia koskee? Ja nyt Nyt annan puheenvuoron Redingille, jotta saataisiin mahdollisimman paljon vastauksia. Olkaa hyvä. To answer uh, your question uh, first... Uh, Ensin kysymys koskien, mikä on strategian liitteen status. Olet sitten hyvin tärkeä senä tässä, miten kollegani implementoivat eri politiikan lohkoille tasa-arvoasiat. Se voi olla rakennerahastoista, josta herra Han vastaa, tai sitten koulutus, josta Rava Vasilju vastaa, tai sitten vihreä talous, josta vastaa herra Oettinger ja Rava Helgaard, tai työ, markkinat ja herra Andor. Mielestäni on erityisen tärkeää, että kollegoita muistutetaan tästä. Mielestäni meidän pitäisi varmistaa se, että autetaan heitä rakentavalla tavalla. Joskus hallintokin ajattelee, että tasa-arvoasiat koskevat vain tiettyjä hallinnon haaroja. Täytyy painostaa, että muutkin ymmärtävät, että Parlamentti haluaa laajentaa tätä perspektiiviä, joten ottakaa se mukaan keskusteluihinne kollegoideni komission jäsenten kanssa. Äitiysloma ja palkkaero. Missä on selvää, että jos lähtee töistä pois aika usein, niin sitten tulee pelkästään palkkaero, vaan myös eläkeero. Tasa-arvoulottuvuutta täytyy siis tässäkin suhteessa tarkastella. Barcelonan tavoitteet ovat tärkeät tässä mielessä. Täytyy painostaa jäsenvaltiota, että he pitävät lupauksistaan kiinni, joita ovat tehneet. On selvä, että tasa-arvo kysymys palkoissa on vanha, koska se oli jo Rooman sopimuksessa. Ja ensimmäiset direktiivit, jotka muuttivat jäsenvaltioiden lakeja, eh, juontuivat niistä sopimuksista, joten jäsenvaltiot ovat sitoutuneet direktiivejä noudattamaan, joista on tullut eh, työmarkkinalakeja jäsenvaltiossa. No jos sitten puhutaan eurooppalaisesta ulottuvuudesta, niin en. Kyllä epäillä ryhtyä rikkomusmenettelyihin, jos tarvitaan. Haluan myös, että naiset näyttäisivät vähän enemmän vapaaehtoisuutta, eli tarttuvat sarvista ja vaativat asioita. Jos he istuvat nurkassa, niin ei heitä silloin valita. Heidän täytyy tulla esille ja sanoa, että tahdon haluan jotta ihmiset näkevät, että he todellakin pystyvät asioita tekemään. Marraskuun konferenssi on komission järjestämä. Siihen osallistuvat puheenjohtajat ja esilistalla olevat kysymykset. Painottuvat analyyseissä konferenssi on osa valmistumista väkivallan uhrien aseman, asemaa käsittelevään kokonaisvaltaiseen pakettiin, jonka otan esille ensi vuonna. Ja josta julkinen kuuleminen alkaa, kuten kerroin, huomisesta alkaen. Naiset ja työmarkkinat on asia, jota täytyy seurata hyvin tarkasti. On tärkeää välittää tätä viestiä uudelleen kollegoilleni ja kollegalle Andorille, että hän voi ottaa asian osaksi työtään. Naisiin kohdistuva väkivalta, sukuelinten silpominen, kotiväkivalta, perheväkivalta, Siihen tietysti otetaan mukaan Euroopan neuvoston tekemä työ. Haluaisin myös, että Välimeren unionin maat olisivat enemmän e, e, esillä tässä, että, että kun puhutaan Välimeren alueen pohjoisen ja etelän välinen dialogi tulee kyseeseen. No ehdokasmaita koskeva kysymys. Ensinnäkin ehdokasmaiden täytyy noudattaa sääntöjämme ja ehtojamme täysin. Ja toiseksi tietysti kunniamurhat, pakkoavioliitot ovat edelleen vakavia ongelmia joillakin alueilla. Edistyskertomus komissiolta, joka koskee yhteisen säännöstön, yhteistä säännöstöä ja sen odottamista, siinä otetaan nämä asiat huomioon. Kabinettipäällikköni niin Vivian Hoffman puhui toukokuussa Alden konferenssissa näistä ongelmista hyvin selkeäsanaisesti. Naiset ja terveys. Tiedätte, että terveyskertomus on vuodelta 2010 ja kollegani Dalli hyvin innokkaasti haluaa kehittää edelleen tämän kysymyksen käsittelyä. Naisyrittäjät on yksi aloite olemassa. Eikäpä nyt, ehkäpä nyt ei ihan lähi, lähiviikkoina, mutta se vireillä on. Koska naisille mielestäni pitäisi äh, antaa rohkeutta edetä voimakkaammin ja rakentaa omia yrityksiä. Tietysti voin painottaa näitä mikrolainoja, jotka ovat olleet erityisen keskeisiä naisille, jotta he ovat voineet aloittaa omia yrityksiään kolmannessa maailmassa. Ja miksi tätä ei pitäisi tehdä myös meillä? Koska usein naiset kohtavat ongelmia kun ne haluavat saada lainan koska heihin ei luoteta. Kun taas miehet saisivat saman lainan aika lailla ongelmitta. Työllisyyskysymyksessä on hyvin selkeää, että, että naisten että hyvä ho- hoivan hyvä taso ja se, että naiset osallistuvat paljon työmarkkinoilla ovat yhteenliittyviä asioita. Varmt tack kommissionär Redding. Kiitoksia komissio sen Redding. Meillä on ollut kovin mielenkiintoinen keskustelu täällä. Ja täällä on ollut monia puhujia, jotka ovat esittäneet kysymyksiä. Ja on tullut esille, että meillä on suuret odotukset tähän tätä yhteistyötä kohtaan, joka meillä Readingin kanssa on. Ja haluamme osa- kiittää siitä, että osallistuitte tähän kokoukseen tänään ja että olette ja tästä sitoumuksesta, jota Redingin jäsen on osoittanut. Haluan toivottaa komission jäsen Redingille vähän aikaisin, koska tiedän, että siellä on vielä viikko aikaa, mutta haluan hyödyntää tätä tilaisuutta valiokunnan puolesta toivottaa Redingille hyvää ja rentouttavaa kesälomaa. Kiitoksia tästä päivästä. issue before. Yksi asia vielä Vi fortsätter vårt ut... Jatkamme valiokunnan kokousta. Ja seuraava asia esityslistalla on parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011. Pääluokka kolme komissio. On. Haluan vain muistuttaa, että toukokuussa Et et yttrande. että valiokunta on hyväksynyt lausunnosta 2011 budjetista lausunta jätettiin budjettivaliokunnalle ja, ja otettiin mukaan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta, joka on mandaatti keskusteluun. Ja seuraava askel on Budjettiprosessi jatkuu budjettityöllä, muutosehdotuksella ja budjettiluvut 2011 on mukana. Ravagafia Peres ei valitettavasti päässyt mukaan, mutta meillä on täysi mittainen korva ja Rova Thompsonissa. Joten jätän puheenvuoron Rova Thompsonille. Kiitos. Haluaisin tehdä selväksi, että olemme tehneet tarkistuksen, jossa on 2010 luvut palautettu. Emme hyväksy, että tasa-arvopolitiikkaan tehdään leikkauksia. Tasa-arvotoimien ne pitäisi tehdä leikkauksia. Ja tässä on kolme tarkistusta progressohjelmaan, ohjelmaan Meidän täytyy kysyä komissiolta, koska budjettileikkaus johtuu uuden instrumentin luomisesta – joka on mikroluottoa nuorille, jossa e ja koskeeko tämä ainoastaan tasa-arvoprojekteja vai onko tämä osa koko ohjelmaa? Tällainen tarkistus pyrkii lisäämään budjetin määriä koskien toimia Euroopan sosiaalirahastosta, Daphne-ohjelmasta ja Euroopan gender tasa Ja sitten olemme ehdottaneet seitsemän pilottiprojektia, joita kollegat ovat ehdottaneet. Ja komissio on sitä mieltä, että suurinta osa projekteista ja toteutetaan yksi voitaisiin toteuttaa, joten EU ei ole sen olemassa olevan projektin jatkoa. Se liittyy epävarmojen suhteiden muuttamiseen varmemmiksi työsuhteiksi. Osa osittain toteutettavien kuuteen sukupolvien välinen solidaarisuus, hoitajien työn arvon tunnustaminen. He ovat lähinnä naisia. Me haluaisimme kollegoiden ilmaisemaan preferenssinsä pilottiprojektien suhteen. Kaikkea me saa hyväksyttyä. Täytyy siis keskittyä pariin. Ja sitten oli tuo projekti perheen ja työelämän sope, yhteen sovittaminen, vaan vanhukset ja väkivallan uhrien uudelleen integrointi työelämään. Ja sitten lopuksi tämä, tiedätkö missä lapsesi on? Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan puhua tässä EPPn varjoesittelijän olomuodossa. Ja on kyse siis budjetista 2011 ja halusinkin kommentoida tätä Korberinkin asiakirjaa. Minun on sanottava, että olen tyytyväinen niiden varojen puitteista, tai varojen osalta, jotka on nyt laitettu näihin tärkeisiin rahastoihin, jotka kohdistuvat tasa-arvotoimiin ja jotka pystyvät kannustamaan tuon tasa-arvoinstituutin toimia. Ja nythän tuo instituutti oli, to, tasa-arvoinstituutti oli vaikeuksissa viime vuonna. Ja nyt on kuitenkin todettava, että se voi antaa positiivista panosta. Olen kuitenkin pahoillani niistä leikkauksista, jotka on tehty Daphne-toimissa. Daphnehan taistelee väkivaltaa vastaan ja nyt nämä leikkaukset, jotka komissio halusi tehdä ja jotka Koreperissä vahvistettiin aivan lähitulevaisuuden osalta, Tämä synnyttää tilanteen, jossa tämä väkivalta, joka kohdistuu naisiin, nuoriin, lapsiin ja muihin he- ryhmiin, se saattaa olla suuri riski, koska tämä toiminta heikentyy, heikentyy. Ja pahoittelen myös leikkauksia, joita suunnitellaan niihin budjettikohtiin, jotka koskevat niitä toimia, jotka haluavat edistää tasa-arvoa, joissa halutaan torjua syrjintää. Ja nämä ovat olleet tällaisia edistyksellisiä kohtia budjetissa ja nyt näiden budjettikohtien leikkaamiset ta, voivat johtaa tilanteeseen, että näitä asioita voidaan hoitaa huonommin ja ohjelmille kohdistettavat varat siis pienevät, ne pienenevät. Olisi hyvä, että voisimme palata tässäkin lukuihin, jotka meillä oli 2010 budjetissa. Valitettavasti tämä valiokunta ja valiokunta, budjettivaliokunta, jossa itsekin olen jäsenenä, niin tällä naisten oikeuksien valiokunnalla ei ollut oikein onnea koska jotkut pilottihankkeet todellakaan niitä ei hyväksytty ja nyt tarvitaan näiden ohjelmien, näiden hankkeiden uudelleen määrittelyä yleisellä tasolla. Ja 20.21. päivä tätä kuuta tullaan vielä antamaan nämä pyynnöt tai esittämään ne uudelleen. Kiitos. Seuraava Figueredo. Obrigada, senhora. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Monet asiat, jotka minua askarruttavat, ovat jo tulleet esille. En ole samaa mieltä neuvoston kanssa, joten progressohjelma on tässä yhteydessä. Koska 11 vuotta sitten, kun Progress-ohjelma korvasi viisi mu- muutta ohjelmaa, kollegat, jotka ovat täällä jo mukana keskustelussa, tiesivät, että meillä oli silloin valtavia ongelmia. Meillä aina luvattiin. Tasa-arvo. Sukupuolten välinen tasa-arvo, kaikki syrjinnän vastaisuus, kaikki tätä Meille luvattiin. Sanottiin, että otetaan täysin huomioon. Ja ne saavat kunnan budjetin. Ja nyt tapahtuu jotain ihan päinvastaista. Nämä, näiden alueiden arvo ja budjettimäärärahat pienenevät. Ja ongelmat jatkuvat. Kaikki ne ongelmat, joista puhuimme komission jäsenen kanssa tänä iltapäivänä. Meidän täytyy keskittyä budjettimäärärahojen lisäämiseen. Tilanne on suoraan sanoen häpeällinen. Täytyy vaatia, että näitä rahoja lisätään. En tiedä, miten voimme toimia tässä menetelmällisesti. Sihteeristä varmaan osaa neuvoa. Meidän pitäisi tästä kovasti näiden varojen lisäämiseksi budjetissa. Mitä tähän tasa-arvoinstituuttiin tulee? En halua vertailla viime vuosiin. Se ei vielä toiminut. Me halusimme, että se toimii ensi vuonna. Mutta myönnetyt määrärahat eivät mahdollista sen kunnan toimintaa ensi vuonna. Se on kristallin selvää, päivä selvää. Jotain täytyy tehdä. Meidän täytyy kovan ääneen vaatia määrärahojen lisäämistä. Ja sosiaalirahastoa tarkastelee kun alamme juuri keskittää naisten köyhyyteen, niin tarvitaan riittävästi rahoitusta näille toimille. Mitä tapahtuu? Mitä on käsittämätöntä. Ei tarpeeksi rahaa. neuvosto lisää, vähentää rahoitusta erityisesti maksumäärärahoissa. Ja pilottiprojektit. Ja Daphne. Nós devíamos fazer igualmente uma insistência para que as questões da igualdade que estão presentes nestas Meidän täytyy painottaa, että vapaa- ja tasa-arvokysymykset näissä kohdissa saavat kunnolla rahoitusta. Meillä ei ole. Meillä täytyy saada pilottiprojekteille rahoitusta. Tätä täytyy tukea. Pitää saada budjettivaliokunnan kollegat puolellemme. Joten on välttämätöntä tukea kaikkia budjettivaliokunnan toimia, että pystymme, joilla kykenemme lisäämään budjettivarat näille toiminta-alueille. Ja me pystymme tekemään sen ryhmät ylittävältä pohjalta. Rova Costa. Devo dire che condivido naturalmente la relazione e i suoi contenuti che sono quelli poi sostanzialmente di... Tietysti Monti, olen samaa mieltä mietinnöstä ja kommentista. Nehän kiteytyvät siihen, että palautetaan ne summat, jotka olivat alun perin. Joissakin tärkeissä kohdissa mukaan lukien Daphne. Ne on ollut pienempää summaa kuin 2010 budjetissa joten uudelleen arviointi on komissiota, mutta alaspäin, ja se on selkeä viesti neuvostolle myös. Ja tietysti köyhyyden torjunnan teemavuotena, jos vähennetään ohjelmien määrärahoja, tämä on eri tasolla kuin se on työohjelma, ja että onko tämä eri pohjalla kuin muut ohjelmat. Sitten tämä kollega Matera jo sanoi, että Daphnea pitäisi tästä pienentää, hyvin tärkeä ohjelma. tietysti väkivalta, naisten, naisiin kohdistuva ihmiskauppa, ihmiskauppa, ovat tärkeitä asioita, ja tästä vähennetään määrärahoja. Se on poliittinen ristiriita myöskin. Euroopan unionin strategiassa, neuvostrategiassa on tässä ristiriita. Kollega Figureiden muistutti meidän sitoutumistamme Progress-ohjelmassahan on myös mikrorahoituksesta kyse, että olisi uusi suositus joulukuussa, joka hyväksyttiin ja parlamentilla suuri sitoumus, jossa haluttiin näitä mikrolainoja tukea. Komission sen Reddingen puhui myös näistä. Olisi mielenkiintoista, että mitä budjetti tästä sanoo. En ole sitä itse tarkistanut. Minä en löytänyt tällaista kappaletta. Sehän on strateginen kohta budjetissa. Tarvitaan meidän valiokunnalla selkeä kanta. Ei pitäisi rajoittaa siihen, että ehdotetaan vain määrärahoja, vaan tehdä konkreettisia ehdotuksia. Ehkäpä valiokunnan puheenjohtajan pitäisi kirjoittaa kaikille ryhmän puheenjohtajille, ehkäpä vielä komissiossa jäsenille Mehän komissiosta juuri kuulimme ja siinä varmaan on mahdollisuus häneltä kysyä, että voiko hän auttaa tässä budjettikysymyksissä. kysymyksissä on naisiin liittyvistä asioista ja se on ristiriidassa kaikissa kanssa, mitä sanoit aiemmin. Kiitos Rova Kosta ja nyt kuunnellaan komission edustajaa. Ennen annan, ensin annan puheenvuoron Vaurille Stänne. Sorry, sorry for inter... Anteeksi, että keskeytin. Haluaisinpa muistuttaa teitä viimeksi, kun keskustelimme budjetista. Mitä? Meillä oli viiden vuoden aika raami Daphnelle uhrien liittyen ihmiskaupan uhreille. Ja pyysin, että ette lisää tämän vuonna myönnettyjä varoja. Pyytäni ei hyväksytty. Valiokunta tämän määrärahoja. Nyt puitteita kuitenkin pitkän aikaa sitten hyväksytty. Muistutan teitä siitä, että pyrimme löytämään uusia varoja. Pyrimme takavarikoimaan rikoksentekijöiden varoja ja käyttää varoja uhrien suojeluun. Hyväksymme myös, että käytämme progressin budjetista 100 miljoonaa mikrorahoitukseen. Sitäkin äänestettiin ja sovittiin. Tack fru Bauer. Då ger jag ordet till eh, herr Roland från DG Employment som representant för kommissionen. Varsågod. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja kaikista näistä kysymyksistä. Aivan aluksi on ehkä hyvä sanoa, että toiseksi viimeisessä puheenvuorossa tuli esille se, että täällähän on budjetissa tämä mikromääräraha, joka on 150 000. Ei sitä ole unohdettu eikä sitä ole leikattu. Sitten tämä ensimmäinen kysymys, joka liittyy progressohjelman leikkausta, ehkä siihen vähän taustaa tässä, kun haluttiin luoda tämä mikrorahoitus, niin haluttiin rahoittaa yksi osa. Se oli 60 miljoonaa progressille, jotta voi, haluttiin, tai voitiin tehdä tämä mikrorahoitus ja sitten oli tämä yksipuolinen ilmoitus komissiolta, jossa sanottiin, että niissä budjettiehdotuksissa tehdään kaikkensa, jotta voidaan äh, rahoittaa osa siitä, mikä oli tässä otettu pois tästä Progress-ohjelmasta. Tämä oli tämä historiallinen puoli. Sitten toiseksi ei ole ollut mitään epätasa-arvoista kohtelua e-, progressohjelman eri osissa. Kustakin on viety tietty suhteellinen osuus ja on haluttu kunnioittaa sitä päätöks, päätöstä, joka oli tehty. Eli suhteessa mikään osuus ei ole voinut saada suurempaa leikkausta osakseen kuin toinen. Eli tämä äh, sitoumuksien lisä, sitoumusmäärärahojen lisääminen on ajatus, joka menee hieman pitemmälle kuin mitä oli suunniteltu, mutta no, miksi ei. Sitten pitää täytyy ehro sitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välillä – neuvosto on vähentänyt maksumäärärahoja näissä ohjelmissa, progressohjelmassa muun muassa, ja te ehdotitte sitä, että nämä maksumäärärahat laitetaan sille tasolle, joka oli budjettiesityksessä. Sitten nämä pilottihankkeet on tietty määrä pilottihankkeita, joista on tehnyt ehdotus. Olette varmasti nähnyt komission tekemän analyysin. En usko, että tarvitsee sanoa sitä, että jotkut niistä on hyväksytty, joitakin ei. Analyysi, joka tehtiin, on melko tarkka. Ja nämä aiheet, joita ehdotettiin, on jo katettu jo olemassa olevissa ohjelmissa, joista valtaosa tulee progressista. Eli tältä pohjalta jotkut hankkeet on kategorisoitu. No, siellä on A- ja B-merkintä. Ja sitten on, osa niistä on siis siksi jätetty pois, koska ne on jo katettu. Sitten tämä koski siis pilottihankkeita. Sitten nämä mikromäärärahat on kyse siitä, että, että Progress-ohjelman puolella on jo katettu tiettyjä asioita ja nythän on kyse sellaisesta rahoitusvälineestä, joissa on esimerkiksi kohteena se, kun tilanne, jossa naiset ovat käynnistäneet oman yritystoiminnan ja sitten tällainen käynnistys tai tällainen mm, tukitoimi on ollut siinä kohteena ja komissio on halunnut mobilisoida tai saada viranomaiset ainakin tietoisiksi siitä, että on mahdollisuus käyttää tällaisia mikrolainoja. Sitten yksi erityiskohta, jossa neuvosto on myös leikannut voimakkaasti, se koht, koskee IPA-kohtaa budjetissa, eli tätä jäsenyyttä valmistelevaa instrumenttia. Ja siellä operatiivisia määrärahoja on leikattu. Joitakin toimia vahvistetaan, ne vahvistavat jäsen, ehdokasmaiden ö, tasa-arvoon tähtääviä toimia – ja siellä toimissa on se, se mahdollinen seuraus, että henkilökuntaa ei voida rekrytoida riittävästi. Eli tämä on asia, joka olisi myös hyvä panna merkille tässä. Kaikki tässä vaiheessa, rouva puheenjohtaja, jos on jotakin muuta kysyttävää, olen kyllä käytettävissä. Kaikki. Kiitos. Annankin daphne ohjelmasohtajan puheenvuoron komission edustajalle. Rouva Raunata tai Pippidoulle. It's Majeika. I will try to reply. Thank you, Mr. Mm, Chairperson. Kiitos, puheenjohtaja. Yritän vastata. Daphne-ohjelma, kuten tiedätte, se on aika menestyksessä ohjelma ja yleisesti ottaen tämä valiokunta ja muutkin valiokunnat sitä suosivat ja Mielellämme kuulemme, että haluatte Daphne hankkeelle lisätä rahoitusta, jotka todellakin tuovat lisäarvoa yhteiskunnalle ja erityisesti naisille. jolla voidaan toteuttaa enemmän ennaltaehkäiseviä toimia näiden hankkeiden puitteissa. Neuvoston ehdotuksesta. Se ei muuttanut komission ehdotusta tästä suunnittelusta, joten en näe tässä vähennystä. Sitoumuksia parlamentti ehdottaa jonkun verran kasvatetuksi. Tietysti mielellä me käytämme rahaa niin paljon kuin voimme. Käytämme kaiken rahan. Käyttämättä meidän rahoja ei ole, koko ajan teemme parhaamme. Eikä Emmekä mene vastaan, jos tulee lisää, mutta tällä hetkellä on ihan ok. Kiitos. Tack för informationen och jag undrar om Mrs Toms. Kiitos informaatiosta. Onko Rova Thompsonilla joku loppukommentti, jos haluatte? Då är vi framme vid utskottsmöte. Det var den sista ärendet. Kokous on loppumaisilla. Tämä oli viimeinen asia listalla, mutta meillä on vielä aikataulukysymys. 20. heinäkuuta on tarkistusten viimeinen päivämäärä. Äänestys 2. syyskuuta ja tämä siis tuntojen suhteen laskemme, että äänestys on lokakuussa. Tämän asian aikataulut oli tuossa. Ja nyt päätämme päivän valiokuntakokouksen ja haluaisin käyttääkin tilaisuutta käyttää kolleg- kollegoita hyvästä yhteistyöstä kolmen vuoden aikana omistautunutta työtä kollegan kanssa. Minulle tämä on ollut ilo olla yhteistyössä teidän kanssanne. Haluaisin myös tietysti kiittää niitä, jotka ovat me auttaneet. Savide Magnanana, joka ei ole juuri paikalla, mutta ajatellaan myös muuta sihteeristön henkilöstöä teidän työn ansiosta. Olemme saaneet tuloksia. Kiitos Suuri kiitos teidän osaamisellenne ja omistautumiselle. Ja valiokuntakokouksen lopettaisin toivottamalla teille kaikille kollegoille, virkamiehille, tulkeille hyvin ansaitun loman. Ja toivottavasti te kaikki satamansodan lepon rentoutumiseen. Näemme sitten syksyn alussa. Ter- lämmästi tervetulleeksi jatkamaan työtä. Lämmät kiitokset kuluneesta vuodesta. Ja kaikki eivät voi lähteä täältä. Nyt alkaa koordinaattorien kokous. Kello 17.00. Eli nyt autetaan. Så varmt tack Ha en skön sommar.